it's good that we have to be punctual. Yeah. I hope to be. So, ladies and gentlemen. Niin, hyvät herrat, nyt äh, siirrymme kohtaan yhdeksän esityslistalla. Sukupuolten tasa-arvo Euroopan unionin kauppasopimuksissa. Tämä on yhteinen menettely 55 artiklan mukaan yhdessä naisten oikeuksien valiokunnan kanssa yhdessä Rova Barbara Materan kanssa, jolloin tähän on naisten valiokunnan varapuheenjohtaja. Meillä on täällä mietintö, johon on 339 tarkistusta. Tämä on siis nyt paikka, jossa keskustelemme näistä tarkistuksista, mutta meillä on aikaa vain puoli tuntia Ensin annan puheenvuoron esittelijälle rouva Forenzalle. Molte grazie, presidente. Monet kiitokset, puheenjohtaja. Oma, omissa nimissäni ja kollega Malin Björkin nimissä. Hän on naisen oikeuksien valiokunnan esittelijä ja hän ei voi tänään olla paikalla. Haluan molempien nimissä kiittää ennen kaikkea kollegoita varjoesittelijöitä tästä yhteisestä mietinnöstä, jonka teemme FEM- ja INTA-valiokuntien yhteistyönä. Kollega Troszewski per la Commissione e Troceskia FEM-valiokunnasta ja kollega Saifia, Rodriguez Pineiroa, Begin ja inta valiokunnasta myös kiitän. Ja haluan kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron mietinnön ensimmäisessä laadintavaiheessa. Ja aivan niin kuin muistutettiin, niin 339 tarkistustakin on mietintöön tehty. Kaikki poliittiset ryhmät tässä parlamentissa ja valiokunnissa ovat tehneet näitä tarkistuksia. Tämä tarkoittaa ainakin sitä, että huomiota on keskitetty tähän aiheeseen, eli tasa-arvoon kaupasopimuksessa. Kun kyse on kansainvälisestä kaupasta, tämä parlamentti on hyvin usein jakautunut kantoineen. Tarkistuksesta voin sanoa, että reilu osa mielestäni kyllä parantaa mietinnön ensimmäistä versiota, jonka kollega Björkin kanssa olen laatinut. Suuri osa tarkistuksesta ottaa huomioon nimenomaan nämä sukupuolinäkökulmat. Tarvitaan erilaista poliittista suhtautumista kuin mikä on minun suhtautumiseni. Ja tämä on myönteistä, koska havaitsemme, että eri poliittisissa ryhmissä on herkkyyttä tälle aiheelle. Näin ollen uskon, että voimme tehdä hyvää työtä, kun laadimme kompromisseja. On myös sanottava, että osa tarkistuksista vaikuttaa pikemminkin sellaiselta, että ne eivät halua tukea sukupuolinäkökulman huomioimista kansainvälisessä kaupassa. Ainakin minun mielestäni me emme voi hyväksyä mitään muuta kuin sen, että meillä on sitovia sääntöjä tällä alalla silloin, kun kyse on säällisestä työstä, työoikeudesta ja terveydestä, joka on kaikkien oikeus. Kaikilla on oikeus myös lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen. Täytyy kunnioittaa myös ympäristöä ja kaikkien on voitava saada ruokaa ja juomaa. Täytyy huomioida myös kielteiset vaikutukset ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja erityisesti naisten ja lasten oikeudetkin ovat ihmisoikeuksia. Niitä ei voida pitää ähm, vain muina kuin tariffiesteenä kaupalle. Kyse on hyvinvoinnista, ihmisten hyvinvoinnista ja planeetan hyvinvoinnista. Tämä työ on jatkuvaa työtä mielestäni. Nyt on kyse jatkosta monille muille mietinnöille – 5. heinäkuuta viime vuonna Euroopan parlamentissa muun muassa äänestettiin mietinnöstä, jossa kyse oli nimenomaan ihmisoikeuksista ja kauppasopimuksista. Meidän täytyy vielä ponnistella tämänkin tekstin yhteydessä. Naisten oikeuksia ei vielä täysin ymmärretä ihmisoikeuksiksi. Meidän täytyy vielä syventää käsitystämme tasa-arvosta kauppasopimuksissa. Meidän pitää pyrkiä tekemään kaupapolitiikassa unionissa sitoviksi nämä ehdot niin, että naisten oikeuksia ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Minä ja kollegani Maalin Björk olemme usean otteeseen korostaneet sitä, miten kansainvälisen kaupan politiikassa, aivan erityisesti Euroopan unionissa, usein sukupuolinäkökulmat ovat jääneet hieman taustalle – kansainvälisen kaupan valiokunnassa olemme keskustelleet kuitenkin aiheesta tässä jo jokin aika sitten. Me olemme lähteneet liikkeelle tästä näkökulmasta ja myös omasta vakaumuksestamme. Olemme myös kuulleet asiantuntijoita ja kansalaisyhteiskuntaa, jotka käsittelevät näitä aiheita. Me olemme vakautuneita siitä, että näiden tapaamisten kautta saamme paremman näkemyksen. Usein varjoesittelijät ovat myös tuoneet näkemyksiään esille. Tätä tilaisuutta ei saa jättää käyttämättä. Me haluamme Euroopan unionin kauppapolitiikkaa, joka on herkkä sukupuolinäkökulmille. Tämä ei ole mitenkään itsestään selvä asia. Haluaisin mainita kauppasopimukset EUn ja Chilen välillä, nehän ensimmäistä kertaa nyt sisältävät sellaisen äh, luvun, jossa käsitellään sukupuolikysymyksiä. Kollega Rodriguez Pinero asiasta vastaa ja hän on nyt paikallakin. Kyse on tärkeästä etapista, joka avaa meille uusia mahdollisuuksia. Me voimme saada oman kappaleensa tällaisista tasa-arvokysymyksistä sopimuksiin ja näin tunnustaa aiheen tärkeyden. On syytä myös muistuttaa, että sukupuolinäkökulma tarkoittaa lähestymistapaa, joka pätee kaikkiin poliittisiin politiikan aloihin, kauppapolitiikkaan ja tavoitteisiin. Tältä pohjalta haluan tehdä työtä myös tässä mietinnössä yhdessä kollega Björkin kanssa. Mm. Perjantaina järjestetään ensimmäinen varjo esittelijöiden kokous yhdessä henkilökunnan kanssa. Haluan kiittää kaikkia asianosaisia ponnistelusta ja tehdystä työstä ja toivon, että voimme tehdä hyvää työtä ja näin ollen kiitän kaikkia. Eh, grazie collega. Kiitos arvoisa kollega. Kiitämme työstä ja myös käytettävissä olosta kaikissa näissä tapaamisissa ja toivon, että myös jatkossa varjoesittelijä tapaamisessa vielä tämä henki jatkuu niin, että teknisestikin työ etenee. Minä olen oman ryhmäni kansanpuolueen varjoesittelijä tässä mietinnössä. En anna itselleni ensin puheenvuoroa, vaan annan puheenvuoron kollega Saifille. Hän ei kuitenkaan ole nyt tänään paikalla, näin ollen kollega on hänen sijaisenaan ja esittää varjoesittelijän näkemyksen Santiago Fissas, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Je parle au nom de, de ma collègue Tokia Saifi. Puhun kollega Tokia Saifin nimissä, niin kuin sanoitte, haluan kiittää molempia esittelijöitä näkemysten vaihdosta, joka tänään nyt järjestetään. EPP on tehnyt lukuisia tarkistuksia mietintöluonnokseen, jotta muistuttaisimme, mikä on kantamme tämän tekstin tasapainon suhteen. Me olemme komission kanssa samaa mieltä siitä, miten tulisi kauppastrategiaa EU:ssa toteuttaa. Laillisuus, tasa-arvo naisten ja miesten välillä, kun otetaan huomioon, niin se mahdollistaa sen, että kaupasta todella on hyötyä kaikille. Olemme lisänneet tähän myös viitteen aivan niin kuin muutkin jäsenet, tutkimuksen, jonka komissio on tehnyt naisten osallistumisesta. Ja tämä kertomushan julkaistiin kesäkuussa. Pyydämme myös, että miesten ja naisten tasa-arvokysymykset otettaisiin huomioon vaikutusarvioissa. Yleisesti katsomme, että luku, joka käsittelee kestävää kehitystä näissä vapakauppasopimuksessa, voi edistää tasa-arvoa naisten ja miesten välillä. Meillä on myös muita kaupan välineitä, esimerkiksi GSP Plus ja se, että ratifioimme yleissopimuksia. Tämäkin tehostaa naisten ja miesten tasa-arvoa. EPP on tehnyt tarkistuksia. Haluan muistuttaa, että me emme puolusta sitovia lausekkeita sopimuksissa, jotka käsittelevät tasa-arvoa. Pikemminkin tätä tulisi käsitellä erilaisissa kauppasopimusten elementeissä. EPP ei myöskään tue sitä, että yleisesti sisällytettäisiin erityisiä lukuja kauppasopimuksiin tasa-arvokysymyksistä. Voisimme perehtyä siihen, miten Chile-sopimusta on uudistettu ja komissio on todennut, että se haluaisi ottaa käyttöön aivan erityisen luvun tähän sopimukseen. Ensin voitaisiin toteuttaa tällainen pilottihanke ja sen pohjalta sitten voimme tehdä johtopäätöksiä. Haluamme myös korostaa, että kansanpuolueryhmä tarkistusten kautta pyytää sitä, että julkiset palvelut jätettäisiin näiden kaupallisten pyrkimysten ulkopuolelle kansainvälisesti ja kansainvälisissä instituutioissa, YKssa esimerkiksi, e, tasa-arvoa voidaan edistää naisten ja miesten välillä. Kiitos. And I will give now... Nyt annan puheenvuoron toiselle puheenjohtajalle, mutta ei nyt toisena puheenjohtajana, vaan kansanpuolueen esittelijänä naisten oikeuksien valiokunnassa. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin jo sanoin, haluan kiittää yhteistyöstä ja esittelijöiden yhteistyötoive otetaan ilolla vastaan. Oman ryhmäni nimissä totean, että näissä teksteissä olemme havainneet, että tässä edetään aika lailla ideologiseen suuntaan. Kenties myös hieman liian ää, äh, kepillä ikään kuin uhaten. Emme usko siihen, että pitäisi toteuttaa politiikkaa, joka rangaisee, vaan pitäisi ottaa huomioon se, että on on sellaisia valtioita, joilla ei välttämättä ole sellaisia yhtä korkeita standardeja ihmisoikeuksissa kuin meillä. Tässä mietinnössä todetaan, että kauppavaihto ja maiden väliset suhteet voisivat antaa mahdollisuuden kaikille yrittäjänaisille. Me katsomme, että kaupan tulisi tukea naista, äh, naisia. Me olemme kaikki tyytyväisiä siitä, että uraa naiset voivat jatkaa. Täytyy sanoa aivan suoraan. Toivon, että äh, voimme tarkistusten kautta äh, samanaikaiseksi sellaisen tekstin, että kaikki haluavat saada aikaan kompromisseja, hyvän tekstin. luonnollisesti tässä ensimmäisessä versiossa on hyviä merkkejä. Naisyrittäjiä on entistä enemmän Euroopassa ja myös maailmanlaajuisesti heitä on entistä enemmän. He voivat nimenomaan hyötyä siitä, että kaupallinen avautuminen tapahtuu. Täytyy muistaa pk-yritykset ja aivan erityisesti täytyy ajatella niitä pk-yrityksiä, joissa naiset ovat johdossa komissiolta tarvittaisiin myös tilastollisia tutkimuksia niin, että saisimme selkeämmän käsityksen sukupuolikysymyksestä ja eroavaisuuksista. On tärkeää tutkia tilastotietoja ja ymmärtää, mikä nykytilanne on. Näin pääsemme kohti ratkaisua näissä ristiriitaisissa kysymyksissä. Olen luottavainen ja toivon todella, että teemme yhteistyötä esittelijöiden kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa. Ja nyt voinkin antaa puheenvuoron, kukahan mahtaakaan olla SED-ryhmän varjoesittelijä. Perfetto. No, no, no, Do la parola allora a... No, sitten annan puheenvuoron Immacolada Rodriguezille. Pineiro, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos esit- Haluan pyytää anteeksi varjostelija Maria Noihlin puolesta, koska hän ei pystynyt olemaan täällä. Haluaa ilmoittaa, että hän valmistautuu hyvää työtä ja hän haluaa myöskin siihen päästä, että saada hyvä tulos. Haluan myöskin kiittää tehdystä työstä, jota ovat siis nämä estelijät tehneet. Malin Björk, samoin kuin Irena Forenza. Ja minusta mutta se ovat esittäneet asian, joka säätyvät joitakin ehdotuksia, jotka liittyvät tasa-arvoon ja kauppaan. Ja miksi että on välttämättä sisällyttää lausekkeita, jotka ovat sitovia ihmisoikeuksista ja työoikeusta, että, koska myöskin naisia ja yritykset sektoreilla, joissa on paljon naistyövoimaa, kuten tekstiiliteollisuus, toimisivat täysin mahdollisimman hyvin vastuullisesti. Vahvistamme nämä tavoitteet ja tuemme tätä tukea, mutta muut teksti, jota on esitetty, keskittyy siihen, että pyritään äh, lausekkeisiin, jotka koskettavat äh, kielteisesti naisiin, kuten palvelusektorit, maatalous, julkiset hankinnat, investoinnit ja, niin, ja teolliset tekijänoikeudet. Haluaisin ilmoittaa sen, että olen eri mieltä tämän äh, suunnitelman osalta, koska uskon, että on perustavanlaatuista, että, että voidaan sisällyttää näistä kokulma kauppapolitiikkaan ei voida sulkea pois tiettyjä sektoreita neuvotteluissa. Päinvastoin pitää tarttua ongelmiin, täytyy pyrkiä taistelemaan sen puolesta, että saadaan parempia säädöksiä niin, että naiset voisivat hyötyä sopimuksista samoilla tavoin kuin miehetkin ja haluaisin pyytää, että esittelijät pohtisivat sitä, että voisimme päästä tästä asiasta sopimukseen. Kuitenkin olen yhtä mieltä siitä, että tähän asti, kuten mietinnössä on todettu, komission kaupasta vastaava pääosasto ei ole esittänyt, jos katsoo minkäänlaista kantaa tähän sukupuolinäkökulmaan. Tämä on kanta, joka on muuttumassa. Ja haluan kiittää tässä yhteydessä kaikkien ponnisteluja, jotka ovat pyrkineet siihen, että tässä asiassa edettäisiin. Tämä mietintö ilmaisee, että kaikkien kauppastrategian siinä ei mainita naisia ja että e, sukupuolinäkökulma politiikassa ei voi koskaan pelkästään naisten e, voimistamista, e, ei pelkästään sitä todellakaan. Täytyy sotatua naisiin työntekijöinä ja kuluttajina, kuten mietinnössä on todettu on 20 vuotta ja edelleenkin naiset olemme yli 60 prosenttia köyhimmistä ihmisistä maailmassa, joten köyhyys on sukupuoleltaan nainen ja sillä on naisen kasvot. Ja komissio on pyrkimässä korjauksiin mietinnössä, joka koskee tätä strategiaa. Siinä ensimmäisen kerran mainitaan sitoumus siitä, että tulevissa neuvotteluissa lähtee liikkeelle, että Chilestä otetaan esille äsken jotka liittyvät kaupan ja sukupuolen välistä suhdetta. Ja komission sen Malmström tässä valiokunnassa täällä parlamentissa sanoi, että tällainen luku tullaan sisällyttämään siihen. Ja haluaisin sanoa, että päätösmä, joka sai tukea Eh, sillä koska pelasin, joka sai tukea varjostelyltä, ja käsittääkseni myöskin kansanpuolue tuki sitä, eikö siellä mukaan oltu valmiita tukemaan tätä lukua. Minä toivon, että kansanpuolue pohtisi tätä asiaa uudestaan. Ei voisi esittää meidän aset, pakottaa puolta väestöstä hyväksymään tiettyä ajattelutapaa. Minä haluaisin, että minusta on olennaista se, että otetaan mukaan sukupuolinäkökulma myöskin maailmankaperistön toimintaan seuraavassa ministerikokouksessa, joka pidetään Buenos Airesissa joulukuussa. Tämä on asia, jonka puolesta olemme toimineet siksi, että sukupuolinäkökulma koskee kaikkia aloja ja sen täytyy olla monenkeskinen. Nämä ovat oikeita askeleita, mutta eivät riittäviä. Nyt keskittyisi näihin tarkistuksiin, joita on tehty. Tavoitteena on pyrkiä vahvistamaan tätä mietintöä rakentavalla tavalla siitä, miten luodaan uusia mahdollisuuksia naisille kauppapolitiikan kautta Euroopan unionissa. Minun ryhmäni on tehnyt 60 tarkistusta, jotka pyrkivät nimenomaan tähän tarkoituksiin, jolla pyritään nimenomaan tämän tavoitteen saavuttamiseen. Ja on tärkeää, että kaikki esittelijät kummassakin valiokunnassa pääsemme yksimielisyyteen pelkästään tavoitteista, vaan myös siitä, mikä on olennaista ja miten me tulemme saavuttamaan tämän. Joten me emme voi vetäytyä eh, ehdottomien kantojen taakse. Pyydän, että saadaan aikaan yksimielisyyttä. Pyydän, että olemaan kunnianhimoisia tavoitteen osalta, joka vaatii monia vuosia edelleen. Pyydän, että luomme esimerkiksi tällaisen äh, sukupuoliluvun, joka on kunnianhimon, joka on tehokas ja joka myöskin sisältää tavoitteita, jotka ovat sitovia. Ja tämä on tarkoituksessa 160, äh, äh, joka olemme esittäneet, myöskin 165, jonka tämä asiantuntijat, siis kumpaakin sukupuolta olivat kaikissa vaiheissa neuvotteluja ja myöskin sopimusten seurannassa Myöskin pyydämme, että kehitetään metodologia, joka merkitsee tutkimuksia, jotka perustuvat faktoihin, jotka koskevat sukupuolta sektorikohtaisesti ja sitä myöskin indikaattoreita. Ja on tärkeää, että nämä tehdään sekä ennen että jälkeen. Ei, ei riitä se, että katsotaan vain lähtötilannetta, vaan pitää myöskin katsoa sitten, miten sovelletaan toimenpiteitä. Korjaukseen aikaisemmin, on myös saatava aikaan toimenpiteet, jotka ovat tehokkaita, joita voidaan parantaa tilannetta Olemme myöskin aktiivista toimintaa tärkeimmillä äh, niillä sektoreilla, joilla naiset toimivat, äh, pk-yritykset Kilotikan alla, tekstilisarotukset ja teollisten oikeuksien alueella ja myöskin maataloudessa. Siksi, että naiset maaseudulla, heitä koskettaa tämä asia ja myöskin käsityöammattien alue. Ja lopettaisin Minusta on olennaista se, että me käytämme nyt tilaisuutta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me yhdessä, kaksi valiokuntaa, pyrimme tekemään tällaisen mietinnön, joka koskee naisnäkökulmaa kaupassa. Tämä koskee puolta maailman väestöstä ja minusta tämä on ajankohtaista ja meillä on vastuuta. Kiitos. Grazie Kiitos arvoisa kollega. Ikävä kyllä, kello 18.30 meidän täytyy päättää. Ernestin tunnen, arvostan häntä kovasti, hän on hyvä. Sinulla on kaksi minuuttia, ole hyvä. Tuuno, bene. Yritän käyttää vain yhden minuutin. Oh, haluaisin vain sanoa, että I think the text is, is... Niin, tämä teksti on ihan hyvä. Myös se kattaa ongelmansi, joka on siinä, että kauppapolitiikka on täysin unohtanut sukupuolen viime vuosina ja on hyvin tärkeää, että parlamentti pyrkii muuttamaan tätä. Haluaisin tarttua vain johonkin tarkistuksiin, jota olemme tehneet. Kysymys siitä, että sukupuoli tulkitaan äh, niin, että se olisi täysin poissa oleva vaikutusarvioinnista on asia, jota, jonka haluamme ottaa esille. Se on tämmöinen tarkistusvalmius myöskin pyytää, että kun allekirjoitetaan kauppasopimus, täytyy olla kunnollinen sukupuolivaikutusarviointi. Ja tämän täytyy myöskin, sisältää myöskin sukupuolitutkijat näihin kysymyksiin, mistä se on hyvin tärkeää. Ja myös se, että on luku, joka koskee sukupuolta. Kuulintakomissio esittää tällaisen sisällyttämisen sopimuksen Chilen kanssa, mikä on hyvä ehdotus. Ja minun mielestäni tämä on jotakin sellaista, mitä ei sitten tehdä myöskin pysyvällä tavalla. On myöskin tarkastuksia, jotka liittyvät siihen, että olisi tämmöinen painopiste, joka liittyy sukupuoleen, että kaupan tulee myöskin, että katsoa myöskin, mitkä vaikutuskasvamuksella on sukupuolikysymyksiä. Täytyy pyrkiä saamaan eh, myöskin valtavirtaistettua eh, kauppasopimusten sisältöjen osalta se, mikä vaikuttaa naisiin – Haluaisin myöskin ottaa joitakin asioita tämän lisäksi, mutta tässä oli nyt vain muutama ajatus ja olemme valmiita harjoittamaan yhteistyötä Eleonoria Malinin kanssa. Saamme mahdollisimman hyvän tar- mietinnön. E Kun tietää kollegan, tuntee kollegan, niin tietää, että hyvä tuloshan siitä tulee. Katsotaan, onko yhtä hyvä tulos sitten komission puheenvuoro. Minuutti varmaankin, ikävä kyllä. Yeah, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ensinkin pahoittelut. Olen Döningerin nimissä, hän on yksikön päällikköni. Niin hän on perussa keskustelemassa kestävän kehityksen luvun täytäntöpanosta kaupassa. Hän ei siksi pääse paikalle. Pahoittelut hänen puolestaan. Komissio haluaisi kiittää Intäfän-valiokuntia. Tämä on tärkeä aloite. Tasa-arvokysymysten ottaminen esiin EUn kauppapolitiikassa. Ja komissio on tehnyt esimerkiksi täytäntöpanoa kertomuksen kaikkien kauppajärjestelmästä ja Aid for Trade-järjestelmässä on tehty tuore tutkimuskomissiossa. Tasa-arvokysymykset ja naisten oikeudet on vähitellen otettu kauppapoliittisiin arvioihin mukaan, mutta sukupuolijakauman mukaan kerättävä tieto on edelleen meille haaste. Haluaisimme sanoa, että kaupan ja kestävän kehityksen lukuun on otettu jo ilon määritelmien mukaan, mutta tiedämme, että esimerkiksi kotitaloustyöntekijät ja perheessä tehtävät työtä koskevat tekstit eivät ole vielä kaikkien allekirjoittamia ja ovat siksi perinteisten sopimusten ulkopuolelle. Lopuksi haluaisin vain sanoa, että tietoa tarvitaan lisää ja tutkimusta myös tässä suhteessa, ja me suunnittelemme uutta tutkimusta, jotta saataisiin tietoa yrittäjistä ja näisten työpaikoista vienti- ja tuontiyrityksissä, kuten Euroopan parlamentti on ehdottanut. Lisäksi työstämme tätä aihetta muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa yhteistyössä. Mielellämme teemme yhteistyötä Chilen uudistetun sopimuksen yhteydessä näissä kysymyksissä. Jos ajatellaan, mitä tiettyjä erityispiirteitä pitäisi ottaa tässä huomioon. Lopuksi haluaisin sanoa, että käytämme kaikki mahdollisuutemme tietoisuuden lisäämiseksi kansainvälisesti tukemalla julkilausumaa kaupasta ja naisten taloudellisesti voimannuttamisesta vta ministerikonferenssissa Buenos Airesissa tämän, tämän vuoden joulukuussa. Kiitos oikein paljon, että sain käyttää puheenvuoron. Kiitos oikein paljon. Ihan lyhyt loppupuheenvuoro esittelijä Frantsalle. Joo, ringrazio moltissimo. Minä kiitän suuresti komissiota tästä puheenvuorosta. Kiitän myös vielä uudestaan varjoesittelijöitä, jotka käyttivät puheenvuoron sekä Intan puolesta että myös FEM-valiokunnan puolesta. Haluan vielä aivan muutamassa sekunnissa täsmentää, että minusta vaikuttaisi siltä, että ää, ei tämä nyt välttämättä niin ideologinen mietintö sinällään ole. Tämän mietinnön pohjallahan on periaate, nimittäin se, että kaupan tulisi ei suinkaan toimia niin, että epätasa-arvo, eriarvoisuus lisääntyy miesten ja naisten välillä, vaan niin, että, että se ei lisään, Tämä ei ole mikään ideologin näkökulma, vaan periaate, eh, jonka pohjalta voimme näitä lausuntoja ja mietintöä laatia. Kiitos oikein paljon. Kiitos yhteispuheenjohtajalle. Varmasti tapaamme uudestaan ilmeisesti 24. päivä tammikuuta, kun äänestetään tästä mietinnöstä. Kiitos oikein paljon, mukavaa iltaa.